Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä. Olkaa hyvä. Esittelijä Tamburano, neljä minuuttia. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, Hyvää iltaa, komissaari, arvoisat kollegat. Energiatehokkuusmerkintä on eurooppalainen menestystarina, jota kaikki eh, maailmassa ovat eh, matkineet. Se on kaikille tuttu eh, merkki, toimintamalli, sen tuntevat 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista ja siihen liittyy selkeät perusperiaatteet. Yhdessä ekologisen designin myötä energia tehokkuusmerkintä on kertonut kuluttajille yhä enemmän tietoa pesukoneiden, jääkaappien, uunien ja lämmittimien tehokkuudesta. Sitä kautta on pystytty myöskin vähentämään energiankulutusta, päästöjä, rahaa ja niin poispäin. Mutta jonkun verran kuitenkin energiatehokkuusmerkinnät ovat menettäneet tehoa viime vuosina. Nimittäin asteikkojen moninaisuus on ollut ongelma kuluttajille. Siksi nyt onkin koittanut hetki jolloin meidän on uudistettava merkintöjä ja tehostettava niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on otettava huomioon sekä tämänhetkiset että tulevat markkinat. Itse olen saanut laatia tätä tärkeää mietintöä ja siinä yhteydessä olen pyrkinyt siihen, että tietojen sähköiseen muotoon saattaminen olisi kaikkein kiireellisin tehtävä. Viime kuukausina olen ollut yhteydessä kuluttajiin, teollisuustahoihin, pk-yrityksiin, valvontaviranomaisiin, myyjiin, kauppiaisiin, standardisointiviranomaisiin, kansalaisjärjestöihin ja muihin tahoihin. Olen tehnyt ehdotuksia omassa mietinnössäni ottaen huomioon kansalaisten toiveet. Pitää jatkuvasti mielessä äh, sen tilanteen ja luottamuspula, joka syntyi viimeaikaisten autoteollisuus äh, huijausta ja skandaalien yhteydessä. Toivonkin, että tämän äh, mietinnön myötä pystymme parantamaan tilannetta ja saamme aikaiseksi järkevän merkinnän, sähköisen merkinnän, jonka kautta on mahdollista saada tietoa myöskin eri kielillä. Neuvottelut ovat edenneet mukavasti ja pääsimme valiokunnassa lopputulokseen, jossa äänestyskin sujui yksimielisesti. Joitakin keskeisiä seikkoja nyt mietinnöstäni. Euroopan parlamentti on halukas vahvistamaan energiatehokkuuskategorioita. Tämän tarkoituksena on luonnollisesti tehostaa myöskin itse tuotteiden toimivuutta. Pyrimme myöskin siihen, että valvontaa lisättäisiin ja sitä harjoitettaisiin myöskin yhteistyössä Euroopan eri valvontaviranomaisten toimesta. Erilaisia testejä ja valvontatoimia olisi lisättävä, lisättävä erityisesti Euroopan laajuisesti. Haluaisimme saada aikaiseksi tietokannan, joka poistaisi turhat, niin monimutkaiset eri asteiset kategoriat. Ja ainoana poikkeuksena tässä yhteydessä kuitenkin pitäisimme vielä kiinni tästä järjestelmästä monimutkaisten lämmityslaitteiden yhteydessä. Niin, teille oli varattu neljä minuuttia puheaikaa. Yleensä on tapana pitää kiinni puheajasta. Tämä on tärkeä aihe. En halunnut keskeyttää teitä, mutta pyytäisin tarkkailemaan kelloa Yleensä meillä esitetään puheenvuorot seisaltaan. Se kuuluu tämän talon tapoihin. Seuraavana puheenvuoron saa komission jäsen Malmström. Uh, Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluan tietenkin kiittää esittelijä Taburanoa ja hänen kollegojaan tämän erittäin tärkeän, tärkeän aiheen parissa tehdystä työstä. Yksi EUn tärkeitä tehtäviä on tukea kuluttajia ostospäätöksissä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Ja tältä pohjalta komissio lähti sitten energiatehokkuusmerkintöjä uudistamaan vuonna 2015. 20 vuotta sitten perustettu merkintä on auttanut kuluttajia tekemään ostopäätöksiä, joilla he voivat säästää energiaa ja rahaa. Ja yli 85 prosenttia kuluttajista tarkistaa energiamerkinnän ennen uuden jääkaupin tai pesukoneen ostamista. Ja kun sitten ekolabeling ja ekodesign, ekodesign direktiivit eh, otetaan huomioon, niin ollaan voitu laskea, että saadaan jopa puolen miljardin säästöjä aikaan energian kulutuksessa ja tämä tukee myös kilpailukykyä. Teollisuus on saanut kannusteen tehottaa, kehittää aina vain energiatehokkaampia tuotteita ja se on tietenkin hieno asia. Nyky, nykyiset energiamerkinnät vaativat päivitystä, koska monet mallit ovat korkeimmissa energiatehokkuusluokissa, eikä kuluttajille näin enää ole olemassa erotteluperiaatetta. Kuten esittelijä totesi, niin A++ ja plus merkintöjen myötä energiamerkinnät menettivät tehoaan ja plussista on tullut tavallaan kuluttajien miinuksia. Kuulemisen, kuulemisten perusteella ja kuluttajien pyyntöjen seurauksena komissio aikoo uudelleen skaalata energiamerkintöjä merkintöjä, ja tällä halutaan parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä hyvin informoituja valintoja. Kuluttajat ovat kiinnostuneita laitteiden energiatehokkuudesta aivan kuin heitä kiinnostavat myös ruoan energiasisältötiedot. Ja tästä syystä on erittäin hienoa, että esittelijä ja parlamentti ovat auttaneet meitä edistymään tässä tärkeässä aiheessa. Esimerkiksi uudelleen skaalaukseen liittyy paljon hyviä ehdotuksia parlamentin puolesta, mutta juuri tällä alueella on kaksi tarkistusta, joihin suhtaudumme varauksella. Nimittäin tämä tietojen ilmoittaminen on yksi ongelmallinen asia. Valmistajien pitäisi antaa tie, tie, kuluttajille käyttöön tiedot keskitetyllä tasalla, tavalla ja tämä ei meistä ole kovin helposti toteutettavissa. Ja parlamentin mukaan komission pitäisi toteuttaa tietokanta vuodessa kahden vuoden sijaan. Tämä ei ole hyvä asia, sillä jos asiassa kiirehditään, niin tietokannasta ei välttämättä tule laadukas, ja sitähän emme halua. Odotan hyvin kiinnostuneena työtä parlamentin ja neuvoston kanssa, ja tavoittelemme sellaista tulosta, jossa uudelleen skaalaus ja tietokannat pystytään toteuttamaan siten, että sitä ei aiheudu liiallista taakkaa teollisuudelle, mutta että kuluttajat saavat tarvittavat tiedot käyttöönsä. Meidän on tarjottava siihen välineet. Kiitos. Kiitokset arvoisa komission jäsen näistä selvityksistä. Nyt ryhmien puheenvuoroihin kansanpuolueen nimissä. Edustaja Hoilo, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komission jäsen. Alkuun kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä. Hankalaa työhän tämä oli. Tämä merkintäjärjestelmä on menestystarina, niin kuin täällä kuultiin. Kompromissi on saavutettu pitkällisen työn jälkeen, ja sanottakoon niin on nyt. Jos tämä kompromissi keskiviikkona muuttuu suuressa määrin, niin me emme voi sitä enää hyväksyä, koska se ei ole meidän kompromissi, joten tarkkana pitää olla, haluammeko tarkistuksin lähteä tätä pakettia avaamaan vai pitäisikö meidän valiokuntatyö vain hyväksyä sen hyötyinen ja heikkouksineen. Minullakin on vielä kritiikkiä. Ensinnäkin ryhmäni kritisoi tätä tietopankkia varsinkin näinä aikoina, kun keski, pitäisi keskittyä suuriin asioihin ja jäsenvaltiot sitten taas yhteistyötä yksissä tuumin eivät halua tehdä yhteistyötä tällaisen keskusrekisterin perustamiseksi. En ymmärrä todellakaan, mistä tässä on kyse. Ja mitä tulee tähän tarkastusselvitykseen, se on yhden mapin vahvuinen. Yhdellä valmistajalla on 25 000 tuotetta markkinoilla, eli 25 000 Mapillista tietoa pitää syöttää nettiin, eipä ole helppo tehtävä sekään, ja kustannukset ovat suuret. 1,5 miljoonaa euroa komissio väittää, mutta me odotamme, että summa tulee olemaan paljon suurempi. Ja herääkin kysymys, että onko tämä nyt järkevää, sillä markkinavalvonta, viranomaiset eivät halua tällaisen työhön ylipäätään ryhtyä. Ja sitten vielä tietosuojakysymykset, sillä mehän kaikki tiedämme sen oikein hyvin, että Arkaluonteisista tiedoista on kyse, niitä ei pitäisi noin vain jaella kaikille. Tietäkseni minulla pitäisi olla kaksi minuuttia käytettävissämme. Minulle sanottiin, että kaksi minuuttia. Nyt tässä on kyllä joku virhe. Puolitoista minuuttia. Two minutes. Kaksi. I'm sorry, no. Valitettavasti ei puolitoista minuuttia. I'm very sorry. Olen todella pahoillani. No, saitte lähes 20 sekuntia lisäaikaa. Pahoittelut. Sitten sd ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Martina Ferner. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ich möchte mich auch zunächst äh, bei den Berichterstatter... Kiitoksia. Minäkin aivan aluksi kiitän esittelijää ja kollegoja. Edustaja Roil jo viittasi tuohon todella hyvään ja tiukkaan yhteistyöhön energiaunionin päätavoitteita on energiatehokkuuden parantaminen, sillä siten voidaan säästää energiaa ja luonnonvaroja ja tavoittaa ilmastosuojelutavoitteita. Lisäksi mahdollisimman tehokas energian hyödyntäminen vahvistaa riippumattomuuttamme kolmansista valtioista ja ennen kaikkea se hyödyttää myös yritysten ja kuluttajien kukkaroa. Energiamerkinnät ovat olleet menestys ja niiden avulla kuluttajat ovat pystyneet vertaamaan toisiinsa tuotteita ja tekemään valistuneita ostopäätöksiä. Tämä on vaikuttanut merkittävästi siihen, että energiamerkinnät ovat kannustaneet käyttämään koko ajan tehokkaampia laitteita ja nykyisin hyvää energiamerkintää on merkittävä ostopäätöksen taustalla oleva tekijä ja energiamerkintöjä käytetään kilpailuetuna. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että monet sähkölaitteet kuuluvat nykyään parhaisiin energiatehokkuusluokkiin ja joissakin tuotteissa A plus on huonoin olemassa oleva energialuokka. Tämä ei ole läpinäkyvää eikä auta kuluttajia ostopäätöksissä ja siksi onkin korkea aika huolehtia siitä, että sähkölaitteiden energiamerkinnöstä tulee jälleen kuluttajaystävällisiä. Siksi olen ylpeä siitä, että olemme yhdessä onnistuneet saamaan aikaan hyvin vahvan ja toimivan kompromissin olennaisten tuotteiden kannalta. Ensinnäkin A, G, energiamerkintäluokat palautetaan ne ovat selkeitä ja varmistavat sen, että kuluttaja pystyy yhdellä silmäyksellä vertaamaan tuotteita keskenään ja tekemään päätelmiä niiden tehokkuudesta. Toisekseen kodin koneet pitäisi kahdessa vuodessa merkitä uusilla merkinnöillä ja tietyt poikkeuskoneet viiden vuoden aikana. Ja kolmanneksi tietokanta halutaan perustaa ja viranomaiset jatkossa sitten antaisivat kuluttajien käyttöön yhtenäistettyjä tuotteja ja tämäkin vahvistaa kuluttajan suojaa. Paikka paikoin sosiaalidemokraattien näkökulmasta voitaisiin kyllä vielä optimoida tätä sääntelyä, joten me pidämme keskitettyä tietokantaa hyvänä ratkaisuna ja toivomme, että jäsenvaltioille aiheutuu mahdollisimman vähän taloudellista taakkaa näistä järjestelyistä. Toivon, että voimme saada näille kannoille mahdollisimman laajan enemmistön ja pystymme äänestämään tämän mietinnön puolesta. Werner. Paljon kiitoksia. Seuraavana ESR-ryhmän puolesta edustaja Fox, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitoksia ryhmäni on tyytyväinen tähän energiatehokkuusmerkintätekstiin. Nykyinen järjestelmä on harhaanjohtava ja olen tyytyväinen, että A+++ ja plus järjestelmästä siirrytään A-sta G-järjestelmään. Me olemme myöskin tyytyväisiä tähän viiden vuoden siirtymäaikaan. Tämä on kohtuullinen sekä valmistajan että kuluttajan kannalta. Meillä on varaumia tuotetietokannan perustamiseen liittyen. Olemme tyytyväisiä siihen, että tekstissä tarkennetaan komission tekstin verrattuna tuottajiin liittyvää tekstikohtaa. Ehdotettu markkinavalvontajärjestelmä on hyvä, mutta se ei taas saa tarkoittaa lisätaakkaa teollisuudelle. Olemme tyytyväisiä myöskin siihen, että komissiota pyydetään kymmenen vuoden sisällä tekemään päätöksensä tästä asiasta. Tämä on sekä kuluttajien että valmisteen kannalta varmuutta lisäävä tekijä. Minä uskon, että kuluttajat tulevat ilman suurimpia kustannuksia hyötymään tästä järjestelmästä. Nykyinen direktiivi toimii hyvin ja emme voi hyväksyä muiden ryhmien tekemiä tarkistuksia, koska ne johtaisivat turhaan sääntelyyn ilman sen kummempaa hyötyä. Se olisi este innovoinnille ja yritysten toiminnalle. Kaiken kaikkiaan me tulemme keskiviikkona äänestämään tämän hyvän tekstin puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Fox, kollega Zani, haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Kyllä, okei. Okay. Edustaja Zani, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa kollega, puhuitte pitkään kalliista järjestelmästä ja sen eduista kuluttajan kannalta. Ja sanoitte, että kuluttaja pystyy vertailemaan tuotteita. Näin sanoitte. Mutta ettekö ole sitä mieltä, että myös teollisuutta pitäisi suojella tässä kohtaa. Time for your answer. Olkaa hyvä. Uh, yes, President, I do think these... Kyllä, näistä merkinnöistä on hyötyä kuluttajille. Nyt on olemassa tuote, tu, tyyppejä, jotka on kaikki luokiteltu A-luokkaan yhdellä tai kahdella tai kolmella plussalla. Ja kun ostaa A-luokan tuotteen, niin ihmiset luulevat, että se on tehokas, vaikka A plus onkin huonommasta päästä. Meidän ei tulisi lähteä lisätaakan tielle, koska se johtaa myöskin kalliimpiin tuotteisiin, mutta minun mielestäni tämä ehdotus kyllä on tasapainoinen ratkaisumalli. Thank you. On behalf... Kiitos ja liberaaliryhmän puolesta edustaja Viring, olkaa hyvä. Ehm, Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, tämän järjestelmän uudistuksen ehtona on se, että valmistaja lähtee innovoinnin tielle ja tarjoaa energiatehokkaampia laitteita. Toisaalta me haluamme paremman ja tehokkaamman markkinavalvontajärjestelmän se toteutuu paremman yhteistyön ja jäsenvaltioiden valvontavirastojen tiivity- tiiviimmän yhteistyön kautta. Ja lisäksi kansalaisten pitäisi ostaa energiatehokkaampia laitteita, näin energia kulutus pienenee ja lasku pienenee. Minun mielestäni on tärkeää, että tästä hyödy- hyötyvät sekä kansalaiset että ylipäätään kaikki toimijat. Meidän täytyy varmistaa, että pk-yritykset hyötyvät ilman sen kummempaa taakkaa. Arvoisat kollegat, hyvä esittelijä, jos katsotaan ITREn äänestystulosta, niin minä uskon, että se on hyvä tasapainoinen ratkaisumalli ottaen huomioon eri sidosryhmien tarpeet. Minä uskon, että meidän me olemme valinneet kunnianhimoisen lähestymistavan. Tämä osoittaa, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Volkswagen-skandaali on vielä näkyvissä ja tästäpä syystä meidän on varmistettava, että kuluttajat luottavat näihin merkintöihin. Ja sanottakoon suoraan, jääkauppi, joka kuluttaa liikaa energiaa, on minulle yhtä suuri ongelma kuin auto, joka kuluttaa liikaa diiseliä. Kummassakin tapauksessa kyse on harhaan johtavasta toiminnasta, se on haitaksi ympäristölle ja se näkyy myöskin kukkarossa, laskussa tai pensa asemalla maksettaessa. Jäsenvaltioiden pitäisi toimia kunnianhimoisesti ja meidän tulisi kaikkien puolustaa tätä kunnianhimoista lähestymistapaa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana GUE NGL-ryhmän nimissä on edustaja Silikiotis. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset. Aluksi haluaisin esittää kiitokset esittelijälle herra Tavuranolle. Meidän ryhmämme on tukenut merkintäjärjestelmää, äh, joka edesauttaisi äh, kuluttajien äh, tilannetta. Niin ikään monimutkaisten ja harhaanjohtavien symbolien käytöstä, käytöstä luopuminen on äärimmäisen hyvä asia kuluttajien kannalta. Heille on annettava selkeät merkinnät käyttöön, jotta he voivat tehdä saada käsityksen siitä, mitä he ovat ostamassa ja, ja mitä tuote pitää sisällään. Tätä järjestelmää pitäisi soveltaa kaikkiin laitteisiin. On puhuttu myöskin tietokannasta, jonka pariin pääsy olisi ilmaista kuluttajille. Se on hyvä asia, mutta me toivomme kuitenkin, että tietokanta saataisiin sisällytetyksi entistä enemmän tietoa ja että se olisi avointa ja läpinäkyvää luonteeltaan. Yritykset eivät saa johtaa kuluttajia harhaan. Me luotamme esittelijän tekemään työhön ja kiitämme häntä neuvotteluista. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Javor vihreiden ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Käymme nyt hyvin tärkeää keskustelua täällä parlamentissa ja olisi hyvin tärkeää, että kuluttajat saisivat hyvin tietoa tuotteiden energiakulutuksesta. Kuitenkin mietintö, joka ITRE-valiokunnassa hyväksyttiin, ei sisällä kovinkaan paljon esittelijän alkuperäisestä ehdotuksesta ja siksi päätöslauselmaan olisi otettava uudelleen mukaan joitakin asioita, joita siinä alun perin oli. On meille tärkeää, että kuluttaja saa tietoja ja että kaikkia tuotteita koskee 2020 vuodesta alkaen tämä AG-tuotemerkintäluokitus. Ja kuluttajien on meistä saatava tietoa koko elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta. Ja tuoteryhmissä on käytettävä yksi, yhdenmukaisia merkintöjä. Kiitos. Ja seuraavana ENF-ryhmän nimissä edustaja Kappel. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Tämä ehdotus on kuluttajien intressien mukainen. Kiitokset esittelijälle. Mitä tulee tietopankkiin, niin tämä ei ole ihan kiistaton asia kansalliset markkinavalvontaviranomaisetkaan eivät ole aivan yksimielisiä tästä, vaikka siitä pitäisi olla hyötyä heille. Energia tehokkuuden uudelleen skaalaus, AG, mittarilla on tavoitteena ja näin päästään eroon A1 plussasta viiva A3 plussasta. 85 prosenttia kuluttajista hyödyntävät näitä merkintöjä, kuten kuulimme, ja teollisuudessa se ikään kuin ajaa innovointia. 450 miljoonaa euroa säästettiin myöskin tämän merkintäjärjestelmän käyttö. Kuluttajat voivat helpommin vertailla tuotteita ja se edellyttää AG-järjestelmää, ja näin kuluttaja ostaa toivottavasti energiatehokkaamman siten edullisimman kulutukseltaan edullisimman vaihtoehdon. Ja nämä mittaukset täytyy tehdä reaaliolosuhteissa eikä laboratorioissa. Esittelijä on esittänyt hyviä uudelleen skaalaus lähestymistapoja, jos 85 prosenttia kuuluu ylempään A-luokkaan tai 50 prosenttia B-luokkaan, niin sitä kautta päästään tähän uudelleen skaalaukseen ja minä uskon, että esitettyihin tavoitteisiin on päästy. No, eh, Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Hökmark, olkaa hyvä. Mr. Speaker, thanks to the Puhemies, kiitokset esittelijälle. Kun puhutaan energiatehokkuusmerkinnöstä, on tärkeää muistaa, että ajatuksena ei ole tehdä asioita oikein, vaan parantaa niitä jatkuvasti. Siitä syystä on niin tärkeää, että merkinnät ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Siten kuluttaja pystyy aina tekemään parhaan mahdollisen valinnan ja valmistajia kannustetaan kehittämään teknologiaansa. Tämä on tärkeää paitsi tämän keskustelun kannalta myös monien muiden energia- ja energiatehokkuuskeskustelujen kannalta. Jokainen uusi sukupolvi kaikissa koneissa on edellistä parempi. Ja jos kehitystä pyritään jarruttamaan keinolla millä tahansa, niin se on aina väärin myös tässä energiamerkintäkeskustelussa. Meidän ei pidä myöskään uskoa täällä liikaa byrokratiaan, eikä meidän pidä, pidä ajatella, että sääntelyllä saavutetaan mitään. Kyseessä on teollisuuslähtöinen prosessi eikä tietokantalähtöinen. Jos tietokanta ei ole selkeä ja epäbyrokraattinen, niin siitä tulee kehityksen jarru. Siksi kannatan kompromisseja, mutta haluan korostaa myös, että lähestymistavan pitää olla teknologiaa pohjainen ja teollisuusvetoinen ja kuluttajavuoropuhelua täytyy tukea. Kiitos. Tak, e, e, Adesso... Kiitos. Ja seuraavana edustajat Sanonaat, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutoksen vastainen eh, kamppailu eh, ja, ja muuta eh, samantyyppiset kysymykset liittyvät kuluttajien valintoihin. Tässä yhteydessä kyse on sähköisistä laitteista, kodinkoneista ja niiden energiakäytötasosta on tarkastelun kohteena oleva asia me voimme verrata asiaa esimerkiksi bensiini- tai polttoaineen kulutukseen aina vuoteen 2020 äh, asti. On äh, varmastikin äh, kaikkien etujen mukaista saada selkeät tiedot merkintöjen kautta erilaisista kodin koneista, niiden energiakäytön tasosta. Si- siispä esitänkin kiitokset herra Tamburanolle hänen tekemästään äh, äh, suuresta työstä, äh, mietinnöstä. Aihe on varsin monimutkainen, niin kuin jokainen tietää. Esimerkiksi uudelleen skaaloitus on yksi hyvistä uudistuksista, jonka myötä varmastikin asia selkiytyy huomattavasti entisestä ja toivon, että tämä myös seuraavissa päätösasteissa tulee hyväksymään. Blanco López. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Blanco Lopez, olkaa hyvä. Puhemies, tästä asetuksesta on jo käyty keskustelua aikaisemmin. Sen tarkoituksena on edes auttaa kuluttajien tilannetta, tarjota heille mahdollisimman paljon tietoa ja tuntemusta äh, erilaisista tuotteista, äh, joita äh, markkinoilla on. Tämä on asetus, joka tulee epäilemättä panostamaan myöskin omalta osaltaan päästöjen vähentämiseen. Uudelleen skaaloittaminen merkkien osalta tulee parantamaan tilannetta äh, suhteessa tämänhetkiseen äh, monen skaalan äh, järjestelmään, joka on hankala kansalaisten ja kuluttajien kannalta. Tehokkuuteen pyritään ja, ja se on myöskin yksi uudelleen skaalattomisen tavoitteista. On selvää, että tämän kaiken tarkoituksena on luoda hyvät olosuhteet nimenomaan laitteiden käytölle. Muchas gracias. Eh, now deputy... Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kofot. Olkaa hyvä. Tack formand. På grund av energimärkningsreglerna, der er blevet vedtaget i... Kiitos, puhemies nyt ollaan vahvistamassa aiemmin tehtyjä päätöksiä ja tiukentamassa säännöksiä. Ja vuonna 2020 on tarkoitus säästää energiaa yhtä paljon kuin koko Italian vuosikulutus on. Ja energiamerkintä on hyödyttänyt ja hyödyttää jatkossakin merkittävästi myös ilmastoa ja kuluttajia. Siksi tämä on asia, joka hyödyttää kaikkia EU-ssa niin Italiassa kuin Tanskassa kuin muuallakin. Tästä menestystarinasta on tehtävä entistä parempi ja näistä eri plussista halutaan nyt päästä eroon ja pölynimurit, jääkaapit ja niin poispäin kaikkia pitää käsitellä samalla tavalla ja merkintöjen pitää olla yhdenmukaisia. Tämä hyödyttää kaikkia ja säästää sähkölaskussa. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi käsitsi menettelyyn Ensimmäisen edustaja Bogovic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala za besedo. E, zelo podpiram, da se na področju... Kiitoksia tuen tätä aloitetta, eli että päästäisiin eteenpäin. Tehokkaampi energian käyttö on myöskin haasteiden mukainen toiminta. Puhun tässä energian riippuvuudesta, ilmastonmuutoksesta ja niin poispäin. Kuluneen 20 vuoden aikana Eurooppa on käsitellyt intensiivisesti tätä asiaa Ilmeisesti plussat loppuvat pikkuhiljaa kesken. Ja se taas tarkoittaa sitä, että me olemme kyllä menossa ihan oikeaan suuntaan. Siitä on hyötyä kuluttajille. Tuen tietenkin skaalauksen muuttamista siten, että meillä on jatkossa A-G-järjestelmä, mutta toisaalta valvontaakin täytäntöönpanon saralla kaivataan. Niitä on tehostettava. Herääkin kysymys, että ovatko nämä merkinnät myöskin totuuden mukaisia. Minä tuen tätä tekstiä joka tapauksessa. Kiitos. Äh. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Marias. Kiitokset. Energiatehokkuuspolitiikka linkittyy luonnollisesti kestävän kehityksen äh, sisämarkkinoihin ja ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun. Ja siksi äh, energiamerkintöjen äh, on toimittava tässä hengessä. Vuoden 2014 lokakuussa päästiin tilanteeseen, jossa sovittiin 27 prosentin lisäpanostuksesta aina vuoteen 2030 mennessä. Jotta Euroopan kuluttajat pääsisivät tähän tilanteeseen, heille on tarjottava selkeitä tietoja. Pelkkä päätös ei riitä. Tämän äh, kautta myöskin eurooppalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus oman toimintansa puitteissa vaikuttaa energiankulutukseen. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi Jakovčić saa puheenvuoron. Želim odmah na početku potpuno jasno podržati ovaj... Kiitoksia. Haluaisin tukea tätä mietintöä ja tätä ehdotusta. Käsittääkseni tästä on ehdottomasti hyötyä, kun pyritään parantamaan tuotteiden laatua. Se tarjoaa myös paljon hyötyä kuluttajille. Oli erittäin sekava, kun aiempi etiketöinti, joka meillä oli käynnissä, käytössä oli epäselvää. Me tarvitsemme jotain yksinkertaista, sellaista, jota voidaan nyt hyödyntää hyvin. Ja tässä suhteessa haluaisinkin nyt ilmaista täyden tukeni esitykselle. Mutta hyvä komissaari, haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Eikö meillä pitäisi olla jonkunnäköinen muukin yksinkertainen lähestymistapa muissakin tuotteissa yhtenäismarkkinoilla niin, että meillä olisi esimerkiksi palveluiden kohdalla tällainen laatumerkintä käytössä. Mielestäni yhtenäismarkkinoilla pitäisi olla yhdenmukainen tapa merkitä tuotteiden ja palveluiden laatua. Now, mm, Deputy Sean Kelly. Seuraava puheenvuoron saa Shalkali. Uh, I think having been involved... Niin, olen ollut mukana COP21 parissa viime vuonna. Ja siellä sovittiin globaalista sopimuksesta, jossa kaikki maat ovat nyt menossa siihen suuntaan, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja että pidetään lämpötilan nousu alle kahdessa tai yhdessä puolessa asteessa, ja kaikki ihmiset on sitoutuneet tähän. Energiatehokkuus on avainosa-alue tässä, ja paljon muutakin voidaan vielä tehdä en nyt mene yksityiskohtiin, mutta meillä on tavoitteemme. Erityisesti pitää saada kuluttajat tähän mukaan. He haluavat antaa oman panoksensa, pelastaa maapallon ja haluavat vähentää laskujaan. Tämä on paras vaihtoehto, oli sitten luokka A plus tai plus plus, se on vain yksityiskohta, mutta kun mennään nyt kohti uutta luokittelua, se on paljon järkevämpää ja paljon yksinkertaisempaa kuluttajille – jotka arvostavat tätä. Sen myötä voimme saavuttaa nuo tavoitteet, jotka ovat tärkeitä, joten hyvää työtä. Kiitos. Uh, on behalf of Commission. Seuraavaksi komission puolesta puheenvuoron saa komissaari Malmström. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, haluan kiittää teitä tästä hyödyllisestä keskustelusta. Täällä on selkeä konsensus ja tuki sille, että energiamerkintöjä täytyy uudistaa niin, että se on helppolukuisempi. Kuluttajille tietokannasta pari sanaa. Ei siitä tule mitään järkyttävää hallinnollista äm, taakkaa, vaan tuottajien täytyy rekisteröidä tuotemalli äm, lataamalla se tieto, jota vaaditaan jo olemassa olevan delegoidun asetus- perusteella. Niin ainoastaan markkinoiden valvonta. Viranomaiset saavat käsinsä tämän tiedon, eli tietosuoja toimii. Muun muassa kosmetiikan alalla meillä on jo tällainen käytäntö, ja mitä tulee kustannuksiin, niin ne voivat olla huokeammat kuin tätä nykyään, koska valmistajien ei enää tarvitse pitää teknistä dokumentaatiota markkinaviranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan tuotteen valmistamisesta. Eli tästä varmasti tulee hyödyllinen asia kuluttajille eikä ylimääräistä taakkaa. Olen tietysti sitä mieltä, että tarvitsemme paremmat normit sisämarkkinoille. Valitettavasti tätä ongelmaa emme tässä ja tänään voi ratkaista, mutta voimme lähettää vahvan merkin siitä, että me olemme valmiit tekemään jotain äm, tärkeää voidaksemme auttaa kuluttajia ja uudistamme energiaa merkintöjä tätä varten ja komissio on erittäin iloinen tästä parlamentin ehdotuksesta ja haluan kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä siitä työstä, jota on tehty. Kiitoksia kovasti. Mm, eh, thank you in your language. Tak, eli kiitoksia ruotsiksi. Kiitoksia kova, kovasti. Ja nyt esittelijämme Tamburano. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Volevo ringraziare haluaisin kiittää komissaria ja kaikkia kollegoita tästä matkasta. Minä arvostan myös kritiikkiä. Kritiikkihän on hyödyllistä niin, että saamme mahdollisimman tasapainoisen mietinnön. Näinä kuukausina, kun olen laatinut tätä ehdotusta, niin olen Ähm, minä, minä näin oikeastaan uneen. Minulla oli tällainen uni tai unelma. Äh, läh, tässä unessa me äh, lähdimme ähm, tilanteesta, jossa me saa, jos me saisimme uuden äh, yksinkertaisen energiamerkinnän, jossa joka ikinen kansalainen minkä tahansa ikäinen ja missä tahansa voisi samalla tavalla kuin muitakin puhelimissa olevia sovellutuksia käytetään, niin voisi tällä tavalla sovellusta käyttämällä näkemään tuotteen tiedot. Ja tällä hetkellähän tämä vaikuttaa vielä ihan imaginaariselta unelta, mutta kyllä jonain päivänä saattaa olla mahdollista – saada tietoa tuotteiden energiatehokkuudesta niin, että ihminen pystyy ostamaan tehokkaita tuotteita, välineitä, kotitalouskapineita, niin että kaikki hyötyisivät tästä. Ja toivottavasti tästä tulee totta tosi elämässäkin. Tämä on jo tähänkin saakka ollut pienen pieni menestystarina ja toivon, että otamme tästä vielä eri, askeleita eteenpäin. Burano. Kiitoksia kovasti teille ja samaa puolaksi. Kiitoksia kovasti. Nyt lopetamme tämän keskustelun tästä aiheesta. Äänestys